Darf Sie bitten, Platz zu nehmen? Pyytäisin teitä asettautumaan paikoillenne. Bitte, Hyvät naiset ja herrat, asettautukaapa nyt paikoillenne. Parhaat kollegat, kymmenen päivää sitten Ranskaan kohdistui brutaali järkyttävä isku. Terroristit